Mutta se oli Euroopan vapauden merkipäivä, erityisesti nyt kun olemme puhuneet Nobelin rauhan palkinnosta, niin kannattaa pitää mielessä myöskin tämä kyseinen päivä. Äh, zur Geschäftsordnung, Herr, Herr Silvestris. Edustaja Silvestris, työjärjestyspuheenvuoro. Solo Cinque sekuntia. Ihan lyhyesti tämä kutsu tulla tähän kuvaussessioon, niin sanottiin, että tämä, tätä käytetään sitten niille vierailijoille, jotka tulevat